Witam Państwa. Rozpoczynamy. Hyvää huomenta kaikille. Käynnistetäänpäs tämän aamuinen kokous. Kello on aika vähän ja minähän selitinkin teille jo eilen, että tänään kello 11.30 on Rooman sopimuksen juhlaistunto – Joten me aloitamme äänestyksistä. Ensimmäinen äänestys on resurssitehokkuutta koskeva aloite, elintarvikejätteen vähentäminen ja elinturvaketurvallisuuden parantaminen. Esittelijä on edustaja Nicholson. Vastuuvaliokunta on Envi. Meillä on tässä koko joukko tarkistuksia ja kompromisseja. Aloitetaan esittelijästä. Jos te haluatte, teillä on puheenvuoro. Uh, <clears throat> thank you very much, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen havaitessani, että näin moni jäsen on näin aikaisin aamulla päässyt paikalle ja on valmiina äänestämään. Tämä on hieno kohteliaisuus ja osoittaa jäsenten innokkuutta tässä valiokunnassa. Kaikki kantavat vastuun, vastuunsa työstä. Haluan kiittää myös henkilökuntaani ensimmäiseksi. Tämän lisäksi haluan kiittää varjoesittelijöitä. Minusta olemme tehneet varsin hyvää työtä ja saaneet hyviä kompromisseja. Tämä on aika lailla hyvä mietintö maatalouden näkökulmasta. Haluan kiittää kaikkia tästä työstä. Dobrze, że pamiętamy o naszych współpracownikach. Kiitos. On hyvä muistaa aina myös henkilökuntaakin, jotka aina meitä tukevat. No niin, lähdetään äänestämään. Toivon mukaan kaikilla on äänestyskortit mukana. Tarkistus yksi. Tarkistus yksi Äänet puolesta vastaan hylätty. Kompromissi A. Äänestys alkaa. Koneäänestys aina kompromisseille. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Edustaja Agnew, olkaa hyvä. Mr. Bove tells me I don't... Edustaja Bove sanoi, että minä en osaa laittaa äänestyskorttia paikalleen, mutta näyttää siltä, että kone ei toimi. Kyllä minä osaan sen sinne laittaa. Slow. Voitetaanpas toista konetta. No, won't even take it. No ei se edes mene sinne sisään. Brexit appears to have appeared. Brexit on koittanut aikaisesti. Katsokaapa tarkkaan minun käsiäni, minä äänestin vastaan. No, he's got it right. No hänellä on taitohyppysissä. Muszę odnotować, że e, pan Agniu... E, no niin. Huomioimme, että edustaja Agnew äänesti mukana, eikä tämä vaikuttanut tulokseen. Kompromissi B. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi C. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Kompromissi CA. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Sitten tarkistus 12 äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi DA. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 28. Äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 14. Äänet puolesta vastaan, hylätty. 16 puolesta vastaan, hylätty. 22 puolesta, hyväksytty. 26 puolesta, vastaan, hylätty. Kompromissi E. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Äänet puolesta. Va- hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta vastaan hylätty. 41 puolesta vastaan hylätty. 43 puolesta vastaan hylätty. 44 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi F. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viisikymmentäkolme puolesta vastaan hylätty. Kompromissi G. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 64 puolesta hyväksytty. 66 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 68 puolesta vastaan hylätty. 69 puolesta vastaan hylätty. 70 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tar- tarkistetaan. Tarkistus 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi H. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi I. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 101 puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi J. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 116 puolesta vastaan hylätty. 117 puolesta hyväksytty. 121 puolesta vastaan tarkistetaan 121. Äänestys alkaa. No niin, äänestys on päättynyt. 41 puolesta hyväksytty. 13 tyhjää. Kompromissi K. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi L. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi M. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi N. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi O. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi P. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi Q. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 131 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 132 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä. Tarkistus 132. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 133 puolesta hyväksytty. 130, 135 puolesta hyväksytty. 137 puolesta vastaan hylätty. 139 puolesta vastaan hylätty. Sitten meillä on tämä yhteinen tarkistus vedestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 144 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 147 puolesta. Hyväksytty. 150 puolesta. Vastaan. Hylätty. Mutta tarkistetaan vielä. 150. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 151 puolesta vastaan. Hylätty. kolme puolesta vastaan hylätty. 157 puolesta vastaan hylätty. 165 puolesta vastaan hylätty. 167 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 167. Äänestys päättyy. Hylätty. 172 puolesta. Hyväksytty. Ja sitten äänestämme tästä lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Haluaako esittelijä Nikolson vielä sanoa jotain? Ei? Hyvä. siinä tapauksessa tämä käsitellään Envissä 10. tai 11. päivä ja todennäköisesti toukokuun ensimmäisessä istunnossa tämä hyväksytään sitten täysistunnossa. Nyt sitten siirrymme äh, edustaja Noichelin äh, mietintö, joka on myös hyvin tärkeä mietintö. Uh, no, todennäköisesti muistatte sen keskustelun, jonka kävimme tutkimuksen pohjalta. Siinä oli alankomalaisia tutkijoita. Varmasti esittelijä voi tästä selittää parhaiten. Niin, minäkin haluan sitä kiitoksen sihteeristölle ja tietysti varjoesittelijöille. Kaikki tapaamiset ovat aina olleet hyvin rakentavia, ei ollut mitään kitkaa, olemme tehneet työtä yhdessä. Haluaisin vielä viitata yhteen asiaan, nimittäin siinä, että äänestyksessä kompromissin L jälkeen jälkeen on tilanne se, että olemme parantaneet tätä nyt SED-ryhmän kanssa, joten voitte katsoa esittelijän kohdalta 320-318. Siinä ovat plus ja miinus vaihtaneet paikkaa, pyydän anteeksi, mutta muuten voimmekin siirtyä äänestyksiin ja kiitos hyvästä yhteistyöstä. Pani poseł, przechodzimy w takim razie. Kiitos. Näin voimme ryhtyä äänestämään. Periaate pysyy ennallaan. Lähdemme liikkeelle kompromisseista. Kompromissi A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 152 puolesta vastaan Käsittääkseni hyväksytty, mutta tarkistamme. Tarkistus 152. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 153 puolesta. Vastaan Tarkistamme tämän. Tarkistus 153. Äänestys päättyy. Hylätty. 154 puolesta äänet. Vastaan. Hylätty. Samalla enemmistöllä. Kompromissi B Äänestys alkaa. Kompromissi B. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi C. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 188 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 199. Puolesta äänet. Vast- hyväksytty. Kompromissi E. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi F. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 234 puolesta. 234 vastaan. Hylätty. Kompromissi G. Äänestys alkaa. Kompromissi G. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 245. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 246 puolesta vastaan hyväksytty. 248 puolesta hyväksytty. 249 puolesta hyväksytty. Kompromissi H. Äänestys alkaa. Kompromissi H. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 254 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Tarkistus 254. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 258 puolesta vastaan hylätty. 259 puolesta vastaan hylätty. 260 puolesta vastaan hyväksytty, mutta tarkistetaanpa vielä 260. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 261 puolesta vastaan. 263 puolesta vastaan hylätty. 264 puolesta 264 vastaan hylätty, mutta parempi kuitenkin tarkistaa tämäkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi I. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 277 puolesta vastaan. Tarkistamme. 277. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 279 puolesta vastaan Hyväksytty. Kompromissi J. Äänestys alkaa. Kompromissi J. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 294 puolesta vastaan Hyväksytty. No, tarkistetaan vielä. 294. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi K. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 312 puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi L. Äänestys alkaa. Kompromissi L. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 318. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan. A yhdessä. Kolme 319 kolme yhdessä puolesta äänet vastaan. Hylätty. Kompromissi M. A. Jos haluatte tarkistaa tämän 318 tarkistuksen, no jollei sitten kompromissi M. Kompromissi M. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 331 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi N. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 345. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi O. A, haluatteko tarkistaa? 345. Selvä. Äänestys alkaa. 345. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi O. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 357 puolesta vastaan hylätty. Ikävä kyllä hylätty tällä kertaa. Sitten kompromissi B Äänestys alkaa. Kompromissi B Äänestys päättyy. Hyväksytty. 364 puolesta vastaan hyväksytty. 365 puolesta hyväksytty. Nyt johdatus on kappaleet. Numero yksi puolesta vastaan tarkistetaan. Näyttäisi hyväksytyltä, mutta ykkönen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten kaksi puolesta vastaan. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi yksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Puolesta. Hyväksytty. 7. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 9. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kaksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta. Hyväksytty. 17 puolesta. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 26. Puolesta vastaan hylätty. 29 puolesta. Vastaan. Tarkistamme tämän. Tarkistus 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. 33. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan. Hyväksytty. 42 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Ei vaan äänestys alkaa. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54. Esittelijältä puolesta. Hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy Tyhjentyy. Hyväksytty. 99 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 100 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 107 puolesta vastaan hylätty. 108 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 109 puolesta hyväksytty. 110 puolesta vastaan hyväksytty. 111 puolesta vastaan. Tarkistamme. 111. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta varmuuden vuoksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 123 ja 124 puolesta. Vastaan. Hyväksytty, mutta tarkistamme vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 130 puolesta Hyväksytty. 132 puolesta. Hyväksytty. 133 puolesta. Vastaan. Luulen, että se oli hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä, hyväksytty. 1, 3, 5 puolesta vastaan hylätty. 1, 3, 6 puolesta vastaan hyväksytty. 1, 3, 7 puolesta vastaan hyväksytty. No, tarkistetaan kuitenkin. Äänestys alkaa. 1, 3, 7. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 138 puolesta. Hyväksytty. 139 puolesta. Hyväksytty samalla enemmistöllä. Nyt äänestämme päätöslauselman luonnoksesta näin muutettuna. Nyt äänestämme näin muutetusta päätöslauselman luonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Haluaako esittelijä sanoa jotakin? Czy pani poseł sprawozdawca? Bardzo proszę. Ich ganz kurz, ich einfach Aivan lyhyesti haluan sanoa kiitos. Olemme päässeet nyt tällaiseen Puolivälivaiheisen asia menee vielä täysistuntoon. Kiitokset vielä varjoistyölle. Yhteistyö on ollut todella myönteistä. Jest duże zainteresowanie pani sprawozdawcy tym. No niin. Varmaan myös jäsenvaltiot erittäin kiinnostuneita asiasta, joten kiitokset vielä kerran. Tämä siis menee täysistuntoon huhtikuun kakkostäysistuntoon sinne käsiteltäväksi. Nyt kohta kahdeksan delegoitu asetus komissiolta, joka koskee delegoidastuksen muuttamista numero 639 kautta 2014 koskien hampuviljelijöiden valvontatoimenpiteiden hyödyntämistukevia koskevien tiettyjen säännösten – vältäntä välttää oikeushenkilössä käyttävien nuorten tukien, vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen yksityökohtaisen laskennan, tukioikeuksien osien sekä yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmään ja vapaaehtoisen tuotantosidonnaiseen tukeen liittyvien tiettyjen tiedoksiantovaatimusten osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1307 kautta 2013 eh, liitteen X muuttamisesta. Tämä kaikki vaikuttaa hyvin mutkikalta, mutta me kyllä tiedämme, missä tässä on kysymys. Kysymys on siitä, että hyväksytään koordinaattorin suositus pyytää sitä, että pidetään eh, kahden, kahdella kuukaudella vastalauseen esittämisen määräaikaa. Joten siirrymme äänestykseen tästä pidennyksestä hetken kuluttua. Ja kuten kenties muistatte, 9. maaliskuuta eri poliisiryhmien pyyntöjen jälkeen sihteeristö käynnisti kirjallisen menetyksen, jolla voitaisiin kumota koordinaattorin päätös helmikuulta, että se, että että se hyväksytty myöskin valiokunnassa, eli että siis ei pyydettäisi tätä pidennystä vastalauseen esittämiselle. Meillä on koordinaattorin yksimielisyys Tästä laajennuksesta asiasta keskusteltiin 13. maaliskuuta ja me olemme päättäneet että koko komitea saisi nyt tukea tätä suositusta, joten me pyydämme hyväksyntää koordinaattorien suositukselle. Pyytää kahden kuukauden pidennystä vastalauseen esittämisen määräaikaan, siis kaksi kuukautta lisää. Äänämme, äänestämme koneäänestyksellä, jotta tulos olisi selvä. Äänestämme siis siitä, että Vastalause ensimmäinen määräaika pidetään kahdella kuukaudella. Äänestys alkaa. Myślę, że już wszyscy zagłosowali. Kaikki ovat nähdäkseni äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä merkitsee sitä, että kohta yhdeksän raukeaa esityslistalta, koska me olemme nyt sopineet siitä, että me jatkamme määräaikaa kahdella kuukaudella. Joten voimmekin siirtyä kohtaan 10, joka... Anteeksi, herra Nicholson on pyytänyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Uh, niin, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tämän puhua tästä mistä on ollut paljon lehdissä ja televisiossa, eli että mätää lihaa on tuotu Brasiliasta. En tiedä, onko tämä totta vai ei. Mutta voisimmeko me kuitenkin kysyä komissiolta tai ehkä sihteeristö tietää, mikä on paras tapa mennä eteenpäin. Minusta meillä on kuitenkin velvollisuus esittää kysymys, onko Brasiliasta tuotu ö, tätä lihaa yhteenkään EUn jäsenvaltioon. Jos näin on, saisimmeko sen selville ja voitteko te kertoa, kuinka paljon, milloin ja mihin en nyt halua tästä mitään suurta joukkohysteriaa, mutta minusta meillä on se vastuu, että meidän pitää esittää tämä kysymys ja komission pitää selvittää asia ja antaa meille mahdollisuus. Jos se on mahdollista tänään, mutta jos ei, niin sitten jossain myöhemmin. Tai jos se voidaan kirjoittaa tänään. Ehkäpä te voisitte kertoa, mikä on tässä normaali menettelytapa, koska minä en osaa näitä sääntöjä niin tarkkaan. Mutta kuitenkin tämä on erittäin tärkeä asia, jota pitäisi käsitellä ja nimenomaan meidän taholta. Pani poseł e, e, McGuinness, pani president McGuinness, olkaa hyvä, teidän puheenvuoro. Thank you. I'd like to support that. Kiitos. Haluaisin tukea tätä pyyntöä, jonka edustaja Nikolson esitti. Ehdottaisin, että meillähän on mahdollisuus iltapäivällä kohdan 13 yhteydessä. Meillä on komission edustaja paikalla, joka käsittelee kauppaneuvotteluja ja niiden tilannetta. Edustaja Nikolson tämän nosti esille. Kenties voisimme jo varoittaa ennakolta, että olemme kiinnostuneita aiheesta. tak, e, te Niin. On nyt kolme päivää jo puhuttu tästä. Olen kuullut keskustelua tästä asiasta ja tänään elintarvikkeiden tuottajien järjestön edustajien taholta myös ja ajoinkin lähettää kirjeen komissiolle. Kenties me lähetämme pikaisesti sähköviesti, sähköpostiviestin niin, että kun meillä on paikalla ää, maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastolta varapääjohtaja paikalla, voimme ottaa asian esille. Sihteeristö voisi lähettää sähköpostiviestin asiasta, mutta nyt haluaisin antaa puheenvuoron sihteeristölle ensin. Uh, thank you, chair. No, no. Kiitos äh, puheenjohtaja. Ei tässä mitään ongelmaa. Tämän tapaisen pyynnön me voimme helposti epävirallisesti välittää komissiolle. Eh, ja ehkäpä jo tänä iltapäivänä äh, joku voi sieltä antaa meille lyhyen selvityksen. Minulla on vain yksi pieni epäilys. Te sanoitte herra Nikos äh, mätälihaa. Ehkä tämä olisi kuitenkin DG Santelle enemmän kuin Agrille. Meillä on äh, herra Clark DG Agrista tänä iltapäivänä, joka tulee puhumaan äh, kauppaneuvotteluista. Hän ehkäpä voisi sanoa tästä jotain, siis tuonnista Brasiliasta, mutta ei ehkä kuitenkaan tuolta niin kuin, äh, terveysnäkökulmasta, joten ehkäpä meidän pitäisi ottaa yhteyttä myös DG Santeen. Tämä on ainoa epäilys, joka minulla on tässä nyt. Sam pan odpowiedział pan na swoją wątpliwość, że tässä nyt joka sitten itse asiassa selvitit omat epäilyn itse, kun sanoit, että pitäisi pyytää jotakin muuta muuta. Nikos. Ei, siinä ole. Ei ole ongelma, että pyydetään joku terveyspääosastosta, mutta viimeisten kahden vuoden aikana äh, haluamme tietää, kuinka paljon Brasiliasta on tuotu ja minne. Eli tiedot olisi hyvä saada, ei välttämättä yksityiskohtaisia vielä iltapäivällä, mutta Minua kiinnostavat nämä uutiset, jotka olen kuullut televisiosta ja onko tilanne nyt sitten toisenlainen kuin mitä olemme kuulleet. Yksityiskohdat ehdimme saada, mutta voi olla, että tämä on kestänyt jo pidempäänkin. Tämä on vasta ikään kuin tarinan alku. Pan Bové. Bové. Oui, euh, c'est pas... Niin. Tämä ei liity kauppaan, mutta tavallaan myös siihen Kyse on ongelmasta, joka tässä on nostettu esille. Siitä täytyy keskustella komission kanssa. Ja kyse on siitä, että Yhdysvalloissa, Yhdysvaltain hallinnossa Monsanto ikään kuin deklassifioidaan. Vuonna 1999 oltiin jo tietoisia niistä vaaroista, niistä riskeistä, joita liittyy glyfosaatin käyttöön ja sen lisäaineiden käyttöön. Ja tämä on to- todellakin myös terveyskysymys ja nämä raportit on piilotettu, salattu. Kyse on toisaalta maatalousvaliokunnasta, kenties myös kuluttajasuoja terveysasiain valiokunnasta. Eli pitäisi kuunnella EFSA ja kemian virastoa. Tämä on aivan oleellista. Kyse on tärkeistä huolenaiheista, sellaisesta tuotteesta, jota edelleenkin viljelijät käyttävät on aivan järkyttävää nähdä näitä paljastuksia. Ne eivät henkilökohtaisesti minua yllättäneet, mutta tämä osoittaa, että kyseessä on todellinen maan viljelyksen ja terveydenalan skandaali. Racja. Pan poseł Des. Des. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin vielä palata tähän äh, Brasiliassa tapahtuvaan tuontiin. Haluaisin tukea Nicholsonia siinä, että komissio antaisi meille tietoa asiasta. Kysymys on kilpailun vääristymisestä, jos voin todeta, että meillä rankaistaan viljelijöitä, jotka 14 päivää liian myöhässä lypsävät naudat. Minä olen Brasiliassa nähnyt sitä, että Brasiliassa on viety teurastettavaksi nauteja niin, nautoja ja miten se on tapahtunut ja sitä pitää toimia niin, että ei tuota huonompaan asemaan paikallisia viljelijöitä. Hoisling. Niin vielä tähän asiaan. Minusta meidän täytyy Tätä tuontikielto neljään, neljään ne ovat lähtöisin neljästä äh, teurastamasta, mitä Mercosurin yhteydessä sanotaan, miten me suhtaudumme tähän, mutta totta kai kysymys on siitä, että eurooppalaiset tuotiennosta ovat voimassa toisenlaiset normit siitä syystä, meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että siellä pidetään kiinni näistä samoista standardeista tuonnin yhteydessä, joka tapauksessa asiasta pitää kysyä komissiolta. Tämä on siis kovin tärkeä asia, niin olen varmasti yhtä mieltä tässä rahoisen kanssa. Herra Toma. No, just to underline also what Mr. Häusling... Haluaisin painottaa sitä, mitä Häusling sanoi. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia. Ja senkin on tärke, sen vuoksi on tärkeää myös puhua DG Trading kanssa. Emme me, emmehän mekään voi viedä lihaa Brasiliaan. Dziękuję, pan poseł Andrieu. Andrieu. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Tämä keskustelu liittyy siihen, mitä me monet olemme jo keskustelleetkin vapakaupasta. Kun ajatellaan maatalouskauppaa, niin meidän tulee olla erityisen valppaina ja varovaisia. Eli voisimme pyytää komissiolta täsmennyksiä siitä, mitä nyt oikein tapahtuu Brasilian lihantuonnissa. Edustaja Bove nosti esille myös sen, että meillä on velvollisuus käydä EFSAn kanssa virallista keskustelua valvonnasta ja näistä tutkimuksista. Zamykała wypowiedzi pani poseł Aguilera. Aguilera. Mm, Minusta näyttää hyvin asianmukaiselta esityskeskustelussa, jotta herra Nikolson esti, Meillä on ongelma, joka liittyy tuonnin valvontaan. Hyvin vakava ongelma. Se koskee eri tuottajia eri vaiheissa kriisiä joka on liittynyt tiedottamiseen ja koskee Brasiliaa, se on todellakin huolestuttava. Emmekä me tiedä, meillä ei ole tietoa siitä, miten tämä on tullut Eurooppaan ja on, ketä, onko tätä lihaa syöty ja syödäänkö sitä parhaillaankin, joten tämä keskustelu, jota käytäisin, pitäisi käydä enemmänkin Santeepäosaston kanssa kuin Agrin kanssa, joka liittyy tähän tuontiin. Mutta ennen kaikkea Kysymys on kansanterveydestä, koska meidän täytyy tietää, mikä osa tästä tuotannosta on syöty. Onko se syöty vai syödäänkö sitä edelleen? Tämä on santeepääosaston vastuuseen alueeseen kuuluva asia. Minusta meillä on nyt sopimus kaikkien poliisiryhmien kesken siitä, että, siis, että valiokunta sopisi siitä, että tästä asiaa otetaan esille. Meillä on Agri-pääosaston edustajia huoneessa, jotka kuuntelevat keskustelua. He varmaankin välittävät viestejä eteenpäin, mutta kuitenkin pyydän sihteeristöämme myös lähettämään muodollisen pynnön kutsun äh, Agri- ja Sante-pääosastoille. Aikaa on varmasti riittävästi. Ja sitten sihteeristö nyt vielä käy. Just for a brief information that... Ihan äh, nopeasti miettii vielä informaatiota, joka voi olla mielenkiintoista teille. 11. huhtikuuta meillä on tässä valiokunnassa keskustelu EFSAn edustajan kanssa, eli siinä voidaan ottaa esiin kaikki mahdolliset asiat, jotka liittyvät EFSAn puitteissa maatalouteen. Okej, okay, okej, okay, ale to nie zwalnia nas podjęcia. Minä en usko, että tämä kuitenkaan vapauttaa meitä velvoit puitteissa puhua tästä asiasta tänään, joten joka tapauksessa käynnistetään tämä prosessi nyt ja lähetetään tietoa Agri- ja Santee-pääosastolle. Nyt sitten siirrymme kohtaan 10 esityslistalla, joka on maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin EUn ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä järjestämässä kasvihuonepäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedosta raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin neuvoston asetuksen muuttaminen. Kysymys asetuksesta numero 525 vuodelta 2013. i dla klimatu. Sprawozdawcą komisji jest pani e, Esittelijä on Elisabeth Kösting ja, ja vastaava valiokunta on ympäristövaliokunta Envi. Esittelijän siellä on herra Lins. Mukavaa, kun meidän varajäsenemme ottavat näitä eri asioita, samoja asioita hoitaakseen eri valiokunnassa, mikä on erittäin hyvä asia. Monet meidän valiokuntamme niin jäsenet ovat mukana myöskin ympäristövaliokunnan työssä. Minulla ei ole kuin tietoa tästä asiasta, mutta uskoakseni Rova Köstinger paremmin pystyy esittelemään meille kaikki tiedot, jotka liittyvät tähän lausuntoon. Olkaa hyvä. Ja, dank. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi viitata siihen, että tämä keskustelu lausunnostani niin tapahtuu metsien kansainvälisenä päivänä, joka on tänään. Ja uskonkin, että tänään ennen kaikkea meille tämä on hyvin tärkeä viesti, kun ajatellaan tätä lainsäädäntöä, joka nyt on edessä meitä, sitä asianmukaisesti muokataan, ja että metsäsektori nähdään suurena mahdollisuutena ajatellen nimenomaan ilmasto- ja energiapakettia, joka on käsiteltävillä. Aivan lyhyesti aluksi yleinen kommentti elintarvikevarmuus ja myöskin kestävä ra- raaka käyttö eivät ole ristiriidassa ilmastopolitiikan kanssa. Ja meidän pitäisi perustavallisesti pohtia tätä asiaa silloin, kun alamme keskustelua tästä asiasta. Ja minusta on hyvin tärkeää, että hyvä ilmasto- ja energiapaketti merkitsee johdonmukaista asioihin suhtautumista ja merkitsee sitä, että tarvitaan myöskin rohkeutta muutokseen. Yhteistyö maa- ja metsäluuden välillä on tässä erityisen merkittävää. Nimittäin jos me emme onnistu näitä kahta aluetta yhdistämään toisiinsa asianmukaisesti ja samaan aikaan synergiaa, se olisi suuri vahinko. Ilmaston suojelu on maa- ja metsätaloudelle hyvin tärkeä asia, koska niitä se erityisesti koskettaa. on tärkeää, että maa- ja metsätalous ovat myöskin osa ratkaisua, eivätkä osa ongelmaa. Konkreettisesti luonnoksestani LULUCFään. Minusta oli hyvin tärkeää, että tässä lausunnossa tarvittaisiin kolmeen periaatteeseen. Ensinnäkin oikeudenmukaisuuteen, vertailuttavuuteen ja korvattavuuteen. Tästä reiluudesta oikeudenmukaisuudesta sanoisin, että se, ne suoritukset, joita jäsenvaltioissa on nyt tehty, eivät saa muuttua haitaksi niille. Joissakin jäsenvaltioissa viime vuosina on tapahtunut massiivisia parannuksia metsäalueella myöskin maataloudessa. Ja joissakin jäsenvaltioissa on jo vuosikymmenen ajan tehty hyvin monia ympäristö- ja maataloustoimenpiteitä, ja minusta on hyvin tärkeää, että nämä toimenpiteet otetaan huomioon myöskin laskelmissa. Toinen periaate, joka koskee vertailtavuutta. Tässä minusta on kysymys ennen kaikkea siitä, että metsitys ja kestävä metsätalous ovat asioita, jotka pitää nähdä myönteisesti. Metsien monimuotoisuus Euroopassa, se mitä eroja meillä on Suomesta Kreikkaan kaikkialla nähtävissä, on se, mikä tässä on keskeistä. Emmekä koskaan saa tällaiseen illuusioon suostua, että me voisimme tällaisella ilmasto pakkosanelulla toimia, joka merkitsee, että sama malli sopii kaikille. Tässä on kysymys ennen kaikkea siis siitä, että me teemme selkeän eron vihreän ja fossiilisen hiilidioksidin välillä. Minusta on perustavanlaatuinen virhe silloin, kun tarkastellaan eri sektoreita, jos meidän ei onnistu tehdä selkeää eroa ja sanoa, että on erittäin myönteinen merkitys bioenergialla, biotaloudella ja sillä, että käytetään puutuotteita, esimerkiksi puurakentamisessa, ja että se osaltaan edistää sitä, että ilmakehään pääsee vähemmän fossiilista hiilidioksidia. Minun mielestäni meillä on tästä erittäin hyviä esimerkkejä, nimittäin kolminkertainen vaikutus, joka on puutalo. Puutalo varastoi tonnin kuutiometriä kohti hiilidioksidin ja samaan aikaan tämän puu materiaalina on energiaintensiivinen rakennusaine. Se korvaa betonia ja sementtiä ja sitten käytönsä lopuksi puu voidaan kierrättää. Meidän käytetään myöskin kiertotalouspaketteja tässä jossakin vaiheessa, ja, tai sitten tämä materiaali käytetään energian tuotannossa uudestaan, joten tässä se on hyvin tärkeää. Tämä on siis elettyä kiertotaloutta ja minusta olisi hyvin tärkeää, jos me kaikki täällä tässä valiokunnassa ymmärtäisimme tämän periaatteen. Yhteenvedettynä tämä merkitsee sitä, tämän luonnokseni osalta, että tämä olisi tärkeää, että LULU-CFn alue vedettäisiin mukaan tähän sektoriin – on tärkeää, että maalla on lähestymistapa, joka lähtee alhaalta ylöspäin, niin että komissio ei, ei yksipuolisesti voi muuttaa metsien viitearvoja. Tämä on asia, joka ei saa jäädä yksin komission toimivaltaan. On hyvin tärkeää, että me integroimme tähän mukaan myöskin ne suoritukset, jotka syntyvät biotaloudessa, eli me tunnustamme sen, ja että epätasapaino, joka on metsittämisen ja metsätalouden välillä, että tämä tasapaino saavutetaan tässä aikaan. Eli metsää täytyy aina kasvaa yhtä paljon kuin sitä on hyödynnetty. Eli neljänneksi vielä sitten se, että ennen kaikkea kestävän maatalouden, kestävän taloudellisen käytön uranuuttajia ja ei rankaista, vaan jo tehdyt suoritukset otetaan huomioon laskelmissa koko alu, politiikan alueella tullaan absurditilanteeseen, jos ei voida palkita niitä alueita, jotka jo ovat tehneet jotakin. Jos me onnistumme viime kädessä saamaan aikaan oikeita kannustimia vihreälle taloudelle niin, että fossiilinen e- energia saadaan asteittain pois käytöstä. Silloin me olemme lainsäätäjänä tehneet aivan oikein kaiken ja odotankin nyt mielenkiinnolla yhteistyötä kollegojen kanssa täällä valikunnassa, mutta luonnollisesti myöskin yhteistyötä esittelijän kanssa ympäristövaliokunnassa. Ja tämä visio tällaisesta fossiili, fossiilisesta energiasta ja taloudesta. Sitä meidän pitäisi pyrkiä ajamaan täällä Euroopassa. Ja myöskin voisi olla huomattava merkitys tässä yhteydessä. Uskoakseni tämä on mahdollinen. Ja nimenomaan tässä Lulu CF-mietinnön osalta me ensimmäisen merkin teemme tähän suuntaan. Nyt onkin mielenkiinnolla kollegojen puheenvuoroja. E, Kiitokset. Muistan, että, että edustaja Kostinger oli vastuussa, kun työstimme metsästrategiaa. Ja tämä oli erittäin pätevä esitys ja meidän täytyy todellakin ottaa teistä oppia. No, vitsi vitsinä, mutta olisi hyvä, jos te voisitte kirjata tämän. Te esititte niin paljon hyödyllisiä näkökulmia, että olisi hyvä, että me kaikki saisimme sen kirjallisesti. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Oh, no on toki. Müller. Puheenjohtaja, kiitos. Minä haluaisin myös kiittää Elisabeth Köstingeriä tästä kannanotosta metsän puolesta ja vihreän maan ja pohjien, maapohjan puoresta, niin että eurooppalaiset metsät voisivat monitoimisuutensa kautta tukea ilmastonmuutosten vastaista taistelua ja tästä kautta me voimme myös parantaa elämänlaatua. Ja mehän tiedämme ihan hyvin, että eurooppalaiset metsät, niitä käytetään vain 65 prosenttisesti, eli 35 prosenttia metsää kasvaa lisää vuosittain kuin mitä me käytämme. Ja tähän liittyy myös hiilidioksidin varastointi ja sitominen maapohjaan ja puihin. Ja sillä on tällä hetkellä sillä tavalla hyvin tärkeä rooli tässä ilmastopaketissa. Metsä ja puusektoreita pitäisi kestävällä tavalla vahvistaa ja että tämä tehtäisiin pitkällä aikavälillä. Se olisi paras strategia ilmastonmuutoksen kannalta ja minusta me olemme täällä valiokunnassa samaa mieltä. LULUCFssä meillä on vielä suuria ongelmia liittyen näihin laskelmiin metsien viitearvoista tähän ei pitäisi äh, asettaa ylimääräistä byrokratiaa metsien omistajille. Ja minä pelkään, että tässä kuitenkin tulee enemmän kuormitusta metsien omistajille kuin äh, mitä me nyt vielä tiedämme edes. Ja minulle olisi myös äh, tärkeää myös nämä kansalliset oikeudet. Metsäsektorilla niistä täytyy pitää kiinni, eikä tähän saa takaoven kautta tulla Äh, mitään Euroopan äh, tason äh, puuttumisia. Tätä minä pidän tärkeänä. Ja sitten nämä lisäkannustimet ilmaston suojelutoimenpiteille ovat asioita, jotka pitäisi saada toteutettua ja niitä tarvita niin, että metsänomistajat voivat toteuttaa ne käytännöllisellä ja hyvällä tavalla. Meillä on tässä kolme erilaista kantaa maatalousvaliokunnassa, eli ähm, ähm, maatalouden puolesta, metsätalouden puolesta ja vihreän talouden puolesta. Edustaja Köstinger, te puhuitte tässä näistä äh, konsultoinnista ja puhuitte tästä ää, äh, tällaisesta metsätalousvaliokunnasta, joka olisi vastuullisena eikä työryhmästä. Mutta me tulemme tekemään tähän tarkistuksia ja kiitokset tästä hyvin positiivisesta, metsän kannalta positiivisesta lausunnosta. Uh, thank you very much. Kiitos. Hyvin mielenkiintoinen aihe. Minähän olen ympäristövaliokunnan varjoesittelijä. Pyrin ymmärtämään aihetta. Me olemme järjestäneet konferenssin, olemme keskustelleet viljelijöiden kanssa ja myös ympäristöasiantuntijoiden kanssa. Itsekin olen myös viljelijä. Olemme tulleet siihen tulokseen, että kirjanpito on hyvin tärkeää, jos haluamme tehdä jotakin kasvihuonekaasuille ja näille ympäristö- ja ilmastotuhoille. Ne ongelmat, jotka me olemme havainneet tässä, joita viljelijöillä voi olla edessään. Meillähän on sellainen huoli, että metsätaloutta Irlannissa voitaisiin käyttää äh, ikään kuin äh, korvaamaan äh, tehoviljelyksen päästöjä. Monet viljelijät, joiden kanssa me olemme keskustelleet, ovat todenneet, että olemme sellaisessa tilanteessa, että huonoin maa on joko vuoristoseutua tai jotakin muuta huonompaa aluetta, jota käytettäisiin sitten metsätalouteen. No sitten parempi maa, maan eteläosissa äh, käytettäisiin tehoviljelyyn entistä enemmän. Joitakin tämä miellyttäisikin, ja se on aiheuttanut ongelmia niillä seuduilla, minä itse asun. Se johtaisi siihen, että hehtaari hehtaarilta tehometsätaloutta laajennettaisiin. Ja tämä ei kovinkaan hyvin asiantuntijan mukaan sopisi yhteen ihmisten asumisen kanssa näillä alueilla. Eli tätä vastaan täytyy varautua. Ja sitten suunniteltaisiin niin, että osa tästä huonosta maasta otettaisiin myös käyttöön. Sen sijaan, että hiiltä sidottaisiin metsiin, niin sitä vain vapautettaisiin esimerkiksi turpeesta. Ja periaatteessa tuhotaan näitä hiilinieluja. Eli täytyy olla todella, todella huolellinen, että näin ei pääse käymään. Ja toinen seikka, olen samaa mieltä siitä, että käytettäisiin näitä kosteikkoja ja soita. Ajatus siitä, että tämä olisi pakollista, kokemuksen valossa se ei ole kenties hyvä ajatus. En ole tässä aivan sataprosenttisella vakaumuksella tukena, mutta jos me toteamme, että nämä alueet ovat aivan korvaamattomia hiilinieluja, Dublinissa esimerkiksi ihmiset asuvat alueilla, äh, joille kerrotaan, että heidän maansa on aivan arvotonta, vaikkakin sen arvo olisi sitten puoli miljoonaa. No nyt puhutaan kosteikoista ja soista ja ihmiset esimerkiksi turpeella lämmittävät taloansa, niin kyllä silloin puhutaan arvosta näillä mailla on siis arvoa, mutta historia on osoittanut, että tämä arvo ei siirry omistajalle ja väistämättä syntyy vastustusta. Ja syntyy myös pakoa näiltä alueilta, koska on entistä vaikeampaa asua näillä alueilla. Juuri eilen kuulimme esimerkin siitä, miten asia voidaan hoitaa huonosti. Älkää ymmärtäkö väärin, minä kannatan tätä. Ihmiset täytyy saada tähän mukaan. Mutta Habitat-direktiivin mukaisesti, kun yritetään muuttaa ilmastonmuutosta, niin Irlannissa eilen syntyi tilanne, jossa eh, paikallinen turpeen nostaja, turveyrittäjä on joutunut puolen miljoonan euron sakkoihin ja mahdollisesti häntä uhkaa kolmen vuoden vankeusrangaistus. Jotkut voivat sanoa, että hyvä, jes, tämähän estää tämän tyyppisen toiminnan mutta tässä käy niin, että kaikki vastustavat sitä, mihin me oikein varsinaisesti pyrimme. Eli tässä annetaan luonnonsuojelijoille huono maine, huono nimi. Ihmiset täytyy saada tähän hankkeeseen mukaan, jos halutaan sen onnistuvan. Ei voi olla niin, että todetaan, että kolme vuotta sitten vankilaa, jos ei lähde mukaan. Ei tämä toimi. Täytyy vakuuttaa ihmiset. Näin minä itse olen eh, pyrkinyt toimimaan ja monet omassa maassani. Eli me haluamme suojella soita, turvetta. Eh, ja tämä onnistuu sen takia, että ihmiset, jotka asuvat siellä, ovat tässä mukana. Ei niin, että sitten tuomitaan ihmisiä kolmeksi vuodeksi vankilaan ja puolen miljoonaan euron sakkoihin. Ja sitten normaali turveyrittäjä, pienyrittäjä eh, pohtii, että mitä ihmettä tässä jatkossa tulee tapahtumaan. Ei se auta ympäristön suojelua, vaan vanhat ihmiset tässä ja ympäristön suojelijat säikäytetään ennen kuin he edes ymmärtävät, mitä tässä tapahtuu. Nämä ihmiset täytyy saada mukaan hankkeeseen, jotta tässä onnistutaan, tarvitaan kuulemista. Täytyy ottaa menneistä virheistä oppia ja siitäkin, mitä Irlannissa juuri tällä hetkellä tapahtuu. Bardzo dziękuję. Miałbym prośbę, aby wystąpienia nie były dłuższe. Kiitos. Yksi pieni pyyntö pyytäisin, että ette puhu kauemmin kuin mitä esittelijä puhui, olkaa ystävällisiä. Ja nyt äh, haluaisin toivottaa edustaja Müllerin vieraat tervetulleeksi hänen kotikonnuiltaan. Mukavaa saada teidät tänne. Ja sitten siirrymme seuraavaan herra Anju. Andrew ensin ja sitten Anju. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää edustaja Köstingeriä hänen lausuntonsa esittelystä. Tämä aihe on hyvinkin, hyvinkin tärkeä ja tämä näkyy myös asian käsittelyssä. Meillä on komission ehdotukset. Täällä pyritään pitämään kiinni Euroopan sitoumuksista, joita olemme tehneet Pariisin sopimuksen kautta. Otetaan myös huomioon maataloussektorin pienet mahdollisuudet lieventää näitä vaikutuksia. Näin ollen katson, että on hyvin tärkeää, että mahdollisuuksien mukaan maan viljelys, maatalous osallistuu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Näin me voimme myös parhaalla mahdollisella tavalla pitää tiliä siitä, miten maata käytetään ja mi- miten sekä metsätaloudessa että maataloudessa maalle arvoa kertyy. Kyse on myös komission tekstistä ja siitä, miten otetaan huomioon metsätalouden osuus silloin, kun metsätalous osallistuu kestävään biotalouteen. Tässä ei pelkästään rajoiteta kielteisiä vaikutuksia, mutta täytyy myös toimia niin, että ei siirretä näitä vaikutuksia muille sektoreille. Katson, että on välttämätöntä ottaa huomioon viitetaso, sellainen viitetaso, joka huomioi kestävän metsän hoidon, jota toteutetaan jokaisessa jäsenvaltiossa. Näin ollen on hyödyllistä täsmentää, mikä on itse kunkin jäsenvaltion rooli, mikä on komission rooli silloin, kun näitä viitetasoja metsänhoidolle määritellään. Joka, jokainen jäsenvaltio voi olla vastuussa tästä teknisestä kysymyksestä ja poliittisesta kysymyksestä ja komissiolla taas on vastuu avoimuudesta tässä prosessissa. Kiitos. I think it's very important to remind Minusta on hyvin tärkeää muistuttaa valiokuntaa, että EUlla ei ole toimivaltuuksia jäsenvaltioissa – ja herra Flanaganin ei tarvitse edes olla huolissaan siitä, että EU e haluaa istuttaa puita e, Irlantiin. Ei EU ole mitään tekemistä sen kanssa, vaan kysymys on Irlannin hallituksesta, jos he haluavat istuttaa puita e, Irlantiin, koska he ovat vakuuttuneita siitä, että siellä ei ole tarpeeksi puita, niin silloin se on heidän oma asiansa. Haluaisin vain puhua näistä puutalojen rakentamisesta. Monille, monet maanviljelijät Isossa Britanniassa eivät saaneet käyttää aidoissa tietynlaisia tolppia ja joutuivat käyttämään jotain muuta ja, ja Äh, kaikki, tai siis ei, niitä ei käsitellä näitä aidantolppia, ja kymmenen vuoden kuluttua nämä aidantolpat mätänivät. Jos aikoo rakentaa puutaloja, niin äh, siellä missä tämä puu osuu maahan, sille täytyy tehdä jotakin, koska muuten nämä puutalot mätänevät kymmenessä vuodessa, äh, koska hyönteiset tuolta maaperästä hyökkäävät tähän puuhun ja se on hyvin haavoittuva. Ja sitten kohta 10 viides rivi, jossa sanotaan, että äh, monitoroidaan ja raportoidaan kasvihuonekaasuja ja muuta tärkeää informaatiota. Katsotaanpa minun maatilani. Minun pitää arvioida, kuinka paljon se kaksi me päästämme. Ja sitten sitten esimerkiksi kaikki dieselkoneet tuolla maatilalla ja sitten meidän täytyy laskea fotosynteesiarviot ja me, siihen tarvitaan omat luvut, onko tämä päivittäistä, viikoittaista, kuukautista, kuukautista luoja tietää kuinka paljon ja sitten meidän täytyy tietää kuinka paljon lampaista tulee päästöjä, ovatko ne isoja lampaita, ovatko ne karitsoja, mitä ne ovat eetineet, ovatko ne syöneet tietynlaista ruokaa, josta tulee sitten tuottavat vähemmän metaania ja niin lisäksi. Ja sitten vielä typpioksidit, tämä pitää myös laskea. Ja sitten ää, äh, meillä on äh, muita ää, äh, esimerkiksi ää, sienirihmastoja ynnä muita, joiden kohdalla tulee vähemmän typpioksidia ja niin edelleen. Eli siis eihän tämä ole mahdollista. Tästähän tulee vain yksi semmoinen lomakkeiden täyttö harjoitus ja kukaan ei pääse siinä eteenpäin. Seu Caputo. Edustaja Caputo. Grazie, grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluan kiittää kollega Köstingeriä erinomaisesta työstä ja tarkistuksista, joihin voi yhtyä. Kun otamme LULUCF-sektorin ilmastonsuojeluun mukaan EUn työhön, niin tämä on aivan oleellista – ilmasto oh, politiikan näkökulmasta. Haluaisin korostaa kolmea seikkaa. Ennen kaikkea katson, että on tarpeen totta kai pohjautua ilmastonsuojelun myönteisille vaikutuksille. Ja täytyy tunnustaa se potentiaali, joka meillä on lieventää näitä vaikutuksia ilmastonmuutoksessa silloin, kun, kun, kun turvaudutaan kestävään biomassaan ja sen käyttöön. Kyse on todellakin kestävästä biomassan käytöstä unionissa. Kyse on biotaloudesta ja myös energian hankinnasta, joka tapahtuu turvallisesti. Silloin kun ajattelemme kriteereitä näiden viitearvojen määrittelyssä, niin silloin totta kai täytyy huomioida jäsenvaltioiden tilanne. Minä itse olen laitanut mietinnön taakanjaosta. Delegoidut säädökset täytyisi olla käytössä silloin, kun kyse on ei-oleellisten osien muuttamisessa tässä perussäännöksessä. Kiitos. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja zahvaljujem e, gospođi Kestinger Puheenjohtaja, kiitos. Kiitän edustaja Kestingeriä hänen erinomaisesta työstään ja tuen hänen lähestymistapansa. tässä ehdotuksessa asetuksesta LULUCFstä on kaksi asiaa, jotka ovat minulle ongelmallisia. Ja haluaisin pyytää tähän tukea. Ensinnäkin artikla 8, jossa on kysymys päästöjen laskennasta. Minua huolestuttavat nämä raja-arvot ja nykyinen se, miten nykyään toimitaan ja millä tavalla metsiä hoidetaan ja miten sitten sen pohjalta arvioidaan tämä, nämä päästöt. Vuodesta 1990-2009 asti nämä on dokumentoitu. Mutta vuodesta 1990 ja 1998 lähtien Kroatiassa – me olimme sodassa ja, ja alueet olivat miehitettyjä, joten tältä alueelta ja tältä ajalta ei voida käyttää mitään tietoja ja arvioida, koska seuraava ajanjakso laskettaisiin sen perusteella, mitä 1990-1998 on laskettu. Ja se ei ole Kroatialle hyväksyttävää sen vuoksi, että Kroatia ei silloin kyennyt ylipäätään käyttämään metsiään, koska Kroatia oli miehitetty. Ja Serbia silloin ryöväsi Kroatian metsät ja, ja hakkasi ja vei metsät ja kaiken puun pois. Mutta sodan jälkeen metsiä ei voitu enää sitten hoitaa kunnolla sen vuoksi, että koko metsäinfrastruktuuri oli tuhottu, väestö oli poissa ja paljon muitakin ongelmia. Sen vuoksi minä tulen tekemään tarkistuksia ja pyytämään, että tämä ajanjakso, jolle kaikki arviot perustuvat, että se muutettaisiin Kroatian kohdalla. Sen lisäksi tässä, tämä asetus on mielestäni hieman epäreilu, koska tässä sanktioidaan nimenomaan niitä maita, jotka kestävällä tavalla hoitavat metsiään. Nimittäin ne maat, jotka ovat äh, hoitaneet hyvin metsiään, heitä ei palkita tällä asetuksella. Kroatilla, Kroatialla on noin, kaksi, noin 25 prosenttia päästöistä ETSn ulkopuolella LULUCFn kautta. Tästä voidaan taata vain osa. No nyt Kroatiassa istutetaan metsiä paljon ja sen vuoksi meillä ei ole muita metsitystoimenpiteitä. Ja tässä puhutaan nimenomaan nyt Kroatian metsittämisestä ja tämä kaikki, suurin osa tästä on Natura 2000 alaisuudessa. Ja tämä ei sitten mahdollista kaikenlaista ö, toimintaa. Ja Kroatian kokonaispinta-ala Naturan puitteissa on toiseksi suurin Euroopan unionissa ja, 36, ja noin 36 prosenttia maasta. Sen lisäksi äh, Kroatiassa äh, on 28 prosenttia vuonna 2012 vähennetty maatalouden päästöjä verrattuna vuoteen 90 Eli tässä on 21 prosentilla vähennetty äh, päästöjä. Ja lopputulos on se, että maito lehmien määrää vähennettiin ja tämän kautta myös lannan määrä on vähentynyt. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ainoa ratkaisu meille tässä on se, että nämä maatalousalueet, jotka poistettiin maatalouskäytöstä, pitäisi nyt palauttaa maanviljelyyn. Ja sama koskee nyt metsien hoitoa, eli me emme ole tyytyväisiä tähän asetukseen. Tässä asetuksessa pitäisi huomioida erityisolopiirteet ja asiat kaikissa valtioissa. Ja edustaja Niin, aluksi haluan kiittää Rova Köstingeriä tästä lausunnosta, mutta haluaisin esittää muutaman kommentin, jotka menevät hiukan eri suuntaan. Aluksi haluaisin sanoa, että meidän tulisi jättää maailman kaunistelu sikseen. Tämä voi olla vain pieni osa ilmasto-ongelmien äh, ratkaisemisessa, tämä LULUCF-asetus – ei voida kuvitella, että tätä kautta voitaisiin ratkaista ilmasto-ongelmat. Jos ajatellaan vaikkapa Saksassa energiatuotantoa, niin se, mitä siellä voidaan tapahtua, tai mitä voi tapahtua, niin on todellakin hyvin rajallista ajatellen Saksan metsien kokoa esimerkiksi. Ja, ja jopa rajat ylittävää toimintaa silloin, että voidaan tapahtua CO2 osalta päästöjä saman aikaan, jos jossakin, että voidaan luopua näistä vähennyksistä, jos jossakin maassa sitten istutetaan metsää. Eli jos jonnekin istutaan metsää, minun niin tarvitsee sitä yhtään mitään. Tämän asian on syytä suhtautua kriittisesti, koska tällä tavoin varmastikin monet jättäisivät sitten varsinaiset tehtävänsä hoitamatta ja sanoivat vain, että kyllä se hoituu sillä, että muut istuttavat metsää ja me olemme voineet nähdä globaalisti, että tämä välttämättä ei kuitenkaan ole johtanut tavoitteisiin monissakaan tapauksissa. Tämä on asia, jota on syytä tarkastella hyvin kriittisesti. Mitä Rova Köstinger totesi, siinä on tehtävä myöskin tiettyjä rajoituksia. Siis puun käyttö periaatteessa on CO2-neutraalia, mutta käyttäytymään. Se ei ottaa laskemisen jonkin tavoin mukaan, jos me ajattelemme vaikka bioenergiaa, sitten syntyvät pääty, pää, päästöt täytyy jossain vaiheessa myöskin ottaa hum, huomioon jotakin laskelmissa, vaikka tietysti se on hyvin mutkikas äh, laskelma, joka kuluu, joka, jos se menee enemmän aikaa, mutta tietenkään koskaan pysty laskemaan bioenergiasta nyt vielä päästöjä täysin neutraalisti. Ja myöskin muilla alueilla on suurta merkitystä CO2 äh, tallentamisessa, siis soilla, äh, nummilla. Nämä ovat asioita, jotka ovat nousseet myös esille, mutta äh, suot ovat suurimpia hiilidioksidin tallentajia Euroopassa ja on asia, johon täytyisi kiinnittää huomiota enemmän. Ja herra Agnewlle, kun hän sanoi, että jossakin vaiheessa hyönteiset syövät puutalot ja ne sitten kaatuvat. Minun perheelläni on puutalo, joka on vuodelta 1650. Minun perheeni asuu edelleen siinä talossa, eikä ennen ollut mitään kemikaaleja. Tervetuloa vähän katsomaan. Kyllä puuta voidaan käyttää lukuisia vuosisatojakin. En, en tiedä, miten ö, tapahtuu hänen maassaan, mutta minun maassani se on mahdollista, että on järkevää rakentaa puutaloja. Mutta se on asia, jossa pitkällä tähtäyksellä voidaan tallettaa hiilidioksidia ja myöskin säästää betonia. Kiitokset ja sitten e, edustaja Des. Kiitos e, puheenjohtaja. Kiitokset Elisabeth Köstingerille näistä tiedoista, joita hän minulle, meille on antanut ja meidän ryhmämme voi tätä tukea ja olen iloinen siitä, että Elisabeth Köstinger laatii tätä mietintöä. Me tiedämme kaikki, että hän tulee Itävallasta ja Itävallassa äh, maa- ja metsätalous on hyvin kestävällä pohjalla, joten hän on hyvin äh, äh, hyvä käsittelemään tätä aihetta. Minua hämmästyttää tässä hieman tämä, mitä Martin Hoisling sanoi. Jos jostain ei puhuta pahaa, niin olet jo tyytymätön. Ja jos jokin menee hyvin, nythän kuitenkin kaikki aika paljon menee hyvin, ei kaikki mene huonosti. Ja tässä on kysymys kestävyydestä ja me tiedämme, mistä tämä tulee. 1730 äh, Hans Kauer äh, Saksista ensimmäisen kerran muotoili tämän kirjallisesti ja koko käsite kestävyys on hyvin yksinkertainen. Hän tiesi, äh, että käytetään puuta ja puu kasvaa uudelleen, kun se on kaadettu. Eli äh, puun käyttö, sitähän me olemme Martin Hoisling samaa mieltä kuitenkin, kun puuta käytetään, niin se auttaa osaltaan siihen, että CO2-päästöt vähenevät. Esimerkiksi Regensburgissa on paljon puuta käytetty ja se on hyvänä ollut monta sataa vuotta eikä mikään elukka sitä ole syönyt. Ja esimerkiksi Suomessahan on paljon puutaloja. Jos me käytämme puuta, niin silloin me tuemme CO2-päästöjen vähentämistä, koska silloin kun tätä puuta käytetään, niin se sitoo CO2-päästöjä. Ja minä olen täällä jo kertonut, että 90-luvun alussa Brasiliassa oli tällainen metsitysprojekti, jota me olimme mukana rahoittamassa ja minua ilahduttaa kovasti, että siellä nyt on näitä metsiä. Ja kun me olemme mukana tällaisia projekteja rahoittamassa ja tukemassa, niin silloin metsiä saadaan kasvamaan. Ja täytyy myös todeta, että Metsät kasvavat äh, tavallaan myös itsestään, mutta jos ne jätetään hoitamatta niin, ja metsä mätänee, niin silloinhan sieltä pääsee myös CO2-päästöjä, eikä synny näitä nieluja. Joten äh, täytyy huolehtia metsistä ja metsien kasvusta äh, niin, että me voimme korvata käytetyt. Tästä on paljon hyviä esimerkkejä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että ennen kaikkea puun käyttöä, hyödyntämistä parannetaan. Ja haluaisin tukea Marianna, jos tässä lähdetään nyt tekemään tällaisia laskelmia, niin silloin täytyy huomioida, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Ja olen samaa mieltä Köstingerin kanssa, että maa- ja metsätalous eivät ole ongelma. Meidän täytyy löytää hyvä ratkaisu siihen, että äh, CO2-päästöjä äh, vähennetään, vaikkakin itse olen hieman skeptinen koko tämän, tähän CO2-keskusteluun. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä aamu on tällaisia MEPin unelma-aamuja, eli kolme valiokuntaa yhtä aikaa ja olen tästä saman tien sitten syöksymässä tuonne kansainvälisen kaupan valiokunnan äänestyksiin, mutta tämä asia on niin tärkeä, että halusin tulla muutaman sanan sanomaan tästä LULUCFstä, siis niin tärkeä ennen muuta Suomen tietenkin koko Euroopan kannalta, mutta näin suomalaisena. Ja, ja <clears throat> se on meille tärkeää. Haluan myöskin Alden koordinaattorin Ulrike Müllerin tavoin kiittää Elisabeth Kösneriä erinomaista lausuntoluonnoksesta ja kiittää häntä rohkeudesta. Hän on tarttunut mietinnössä oikeisiin asioihin korjatakseen komission esityksen epäkohdat. Euroopan unionin ilmastopolitiikan lähtökohtana tulee olla no debit sääntö, eli se, että metsät säilyvät hiilineuluna ja metsävarojen kokonaismäärä ei pienenny. Olen iloinen siitä, että ennusteiden mukaan tämä tulee toteutumaan EUn metsävaltaisissa jäsenmaissa. Komission LULUCF-esityksessä huomio tulee kiinnittää artiklaan 8, joka määrittelee metsien laskennan referenssit vuosille 1990-2009. Monissa metsävaltaisissa maissa metsän käytön vertaaminen menneisyyden nieluihin aiheuttaa sen, että tole, todellinen hiilinielu nähdään laskennoissa päästönä, mikä ei ole totta. Miten tämä on mahdollista? Koska todelliset metsävarat ja vuosittainen hiilinielu ovat kaksi <clears throat> eri asiaa. Komission esittämä laskutapa on tämän vuoksi erittäin ongelmallinen. Se ei kannusta jäsenmaita aktiiviseen biotalouden kehittämiseen eikä aktiiviseen ja kestävään metsänhoitoon. Se on myöskin ristiriidassa EUn talvipaketin kanssa, mikä kannustaa aktiiviseen biomassan käyttöön. Haluan siis ilmaista tukeni Elisabeth Köstingerille, joka ehdottaa näiden laskelmien perustamista ajantasaisiin lukuihin, mikä poistaisi tämän epäkohdan. Tulen myös mahdollisesti esittämään tähän joitakin teknisiä tarkastuksia, mutta tästä peruslinjasta, isosta kuvasta olen raportoijan kanssa täysin samaa mieltä. Olen samaa mieltä myös siitä, että metsäpolitiikka kuuluu jäsenmaille ja siksi myös jäsenmaiden oikeus referenssitasojen määrittämiseen tulee säilyttää. On tärkeää, että LULUCF-lainsäädäntö kannustaa jäsenmaita aktiiviseen ja kestävään metsänhoitoon mikä saa myös metsät kasvamaan tehokkaammin. Tämä lisää nettohiilinielua ja mahdollistaa biotalouden kehittämisen. On myös tärkeää pitää huolta siitä, että LULUCF-esitys kunnioittaa ja me maa- ja metsän omistajien oikeuksia. Arvoisa puheenjohtaja, tulen esittämään lausuntoluonnokseen joitakin pieniä tarkastusehdotuksia myös muihin kohtiin, esimerkiksi puusta valmistetut tuotteet ne tulisi laskea LULU-CFssä omana kategorianaan, mikä kannustaisi puurakentamiseen ja puun kestävään käyttöön yleisesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää edustaja Köstingeriä tästä hyvin teknisestä ja kattavasta mietinnöstä, jossa on paljon hyötyjä maaperän käyttö luonnollisesti on hyvin oleellista, kun ajatellaan ilmastonmuutoksen vastaista työtä. Meidän täytyy vastata näihin kysymyksiin. Meillä on oltava yhteisiä sääntöjä, vaikkakaan tilanne ei ole aivan niin yksinkertainen kuin monet haluaisivat antaa ymmärtää. Hiilidioksidin sitominen, fotosynteesi ja maatalousmaa nämäkin ovat säätelytekijöitä. Metsähoito ja maahoito voivat tarjota meille vastauksia ilmastokysymyksiin. Meillä on oltava kokonaisnäkemys asiasta. Viljelymaan käyttö ja metsämaan käyttö tulevat tarkisteltavaksi hyvin huolellisesti. Niitä ei tule nähdä vastakohtina, vaan pikemminkin täydentävinä seikkoina. Ja tätä kautta meidän täytyy sitten päästä suosituksiin, vaikkakin jäsenvaltioilla on oltava tietty toimivaltuus näissä asioissa. Aivan niin kuin Kaputo sanoi, Kyse on kaikista metsän käyttötavoista. Metsäkysymys on oleellinen kysymys, koskapa puun käyttö vaihtelee jäsenvaltioittain, sitä käytetään eri tavoin. Eli ei voida ver- vertailla esimerkiksi Kroatian, Suomen tai Saksan metsiä ja Ranskan metsiä keskenään, eikä myöskään Amazonin alueen metsiä tähän pidä sekoittaa. Eli jokaisella jäsenvaltiolla on oltava oma tavallaan ymmärtämistapansa tässä, mutta yhteiset säännöt ovat tärkeitä. Kiitos. Pan poseł jest sprawozdawcą także głównym komisji Envi. Niin, te olette Envi-valiokunnan esittelijä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös e- esittelijä Rova Köstingerille. Hän on tär- ottanut lausunnossaan tärkeimmät asiat, monet hyvin tärkeät asiat, ja minä tietysti yritän ympäristövaliokunnassa, vastuvaliokunnassa monia asioita, joita hän on tänään esittänyt myös ö, omaan mietintööni ottamaan. Olen kuitenkin hiukan yllättynyt, se minun täytyy nyt sanoa aivan avoimesti. Oli onko täällä nyt kaksi eri sosiaalisista ryhmää tässä salissa. Sillä jos kuulen, kun kuulen sen, mitä eilen illalla kollega Brennan esitti, kaikki mitä minä esitin ja mikä meni siihen suuntaan, että se koskettaa metsätaloutta tai voimakkaampaa jäsenvaltioiden sitomista siihen, miten muutetaan näitä viitevuosia. Kollega Peter otti esimerkin Kroatiasta. Silloin sitten kun kuuntelen kollegoja Andrew ja Caputo, minä pyytäisin, että he, jos nyt ajattelen sitä, mitä he sanovat tänään, niin minun mielestäni he, se menee tähän suuntaan, mutta sitten pitäisi varmasti käydä keskustelua sosiaalistien ryhmä siellä, koska ei nyt käy se, että täällä puhutaan metsätalouden puolesta ja puhutaan siitä, että edustetaan metsätalouden etuja ja, ja että ympäristövaliokunnassa sitten sanotaankin jotakin aivan muuta – odotan mielenkiinnolla, minkälaista keskustelua sosiaalisten ryhmä sisäisesti käy tästä asiasta. Mutta niin kuin sanottu, minä pyrin ottamaan monia asioita e- huomioon, jotka täällä on otettu esille. Kiitos. Pan Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kollega Elisabeth Köstingerin tekemistä työstä, niin kuin eilen jo ympäristövaliokunnassa totesin, mm, Lintsin suuntaan. Elisabeth saa tukeni tälle lausunnolle ennen kaikkea toissijaisuusperiaatteen näkökulmasta metsäpolitiikassa. No sitten kun kyse on kansallisesta metsämaan vertailutasosta ja artiklasta 8, niin voin yhtyä siihen toteamukseen, jonka edustaja Köstinger tästä esitti. Tämä taso, joka pohjautuu historiallisille seikoille ja sisältää kaksi virhettä ja se voi vaarantaa Pariisin sopimuksen toteutumisen. Historiallinen perusta sanktioi niitä maita, jotka ovat ottaneet käyttöön kestävää metsänhoitoa tämän jälkeen. Ja ei ole rohkaisuna muille jäsenvaltioille toimia oikeaan suuntaan, kun ajatellaan metsän käytön kasvua, niin tämä sitten kirjattaisiin tileihin äh, päästönä. Kyse on biomassan käytöstä myös ja myös siitä, miten hiiltä kestävällä tavalla varastoidaan. Metsät ja puuaines täyttävät nämä kaksi ehtoa. Se voi olla äh, energiapolitiikan osa, energiamiksissä osana, niin kuin puhutaan. Puuhan on sellainen resurssi, joka uusiutuu ja puuaines voi olla käytössä myös rakennusalalla materiaalina, joka on aivan soveltuva ja se on varsin hyvä myös hiili, hiilen talteenottajana. Me emme voi tässä edistää yhtä asiaa ja sitten muualla aivan päinvastaista. Eli me haluamme kiertotaloutta, kataloutta edistää, näin ollen oltava kautta linjan johdonmukainen. Tuen kollegan lähestymistapaa sitä, että meillä olisi kansalliset metsämaan vertailuarvot, jotka pohjautuisivat kestävälle metsänhoidolle eikä historiallisille tilastoille, jotka eivät sovellu tähän tilanteeseen käytettäväksi. Kiitos. Des. Ja, Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Kaksi lyhyttä kommenttia toinen Norbert Linsille, koska hän sanoi, että kun hän kuuntelee sosialistien ja demokraattien kommentteja, hänellä on sellainen tunne, että kysymys on kahdesta eri ryhmästä. Sehän näkyy jo nimessäkin, sosialistit ja demokraatit. Kysymys on siis kahdesta ryhmittymästä. Mutta sitten halusin vielä esittää toisenkin kommentin. Toistakaa. Niin, minä vain kysyn, että ovatko sosiaali- eivätkö sosiaaliset olekaan demokraatteja, kun korostetaan sitä, että ryhmän nimi on sosiaaliset ja demokraatit. Ja toinen kommentti, minä unonin sen edessä puheenvuorossani, että kun tehdään tällaisia laskelmia, pitäisi ottaa huomioon myös se, että joissakin maissa viime vuosikymmenellä on tapahtunut huomattavaa metsittämistä, Tiedän, että Saksassa meillä on nyt yksi miljoona hehtaaria metsää enemmän kuin 40 vuotta sitten. Ja tämäkin on asia, joka pitäisi ottaa huomioon näissä laskelmissa. Agnew. Letting me... Kiitos, että sain vielä uudelleen puheenvuoron. Saksalainen meppi, joka puolestaan Des puhui, joka puhui äh, puutaloista. Olisin kovin hämmästynyt, jos äh, teidän puutalonne perushirret menevät maahan asti. Eli yleensähän nämä rakennetaan tällaiselle perustalle, kiviperustalle, niin että tällaista ei tapahdu. Tämä on minun henkilökohtainen äh, käsitykseni ja esimerkiksi äh, tällaiset äh, aidan tolpat, joita ei käsitellä, niin kymmenessä vuodessa ne mätänevät minä olen nähnyt, että Skandinaviassa nämä puurakenteet ovat hyvin suosittuja, mutta siellähän maa on jäässä äh, kuukausia, niin silloin se pysäyttää näiden hyönteisten hyökkäykset. Täytyy ymmärtää, että puu on orgaaninen äh, materia ja sillä on oma elämänsä. Että joko antaa sen puun kasvaa 200 vuotta ja sitten se kaatuu ja mätänee ja päästää CO2-päästöjä, tai kaadat sen, kun se on 3-40-vuotias ja käytät sitä rakennusmateriaalina mutta sekin äh, lahoaa äh, loppujen lopuksi, ellei sitä käsitellä vahvoilla äh, pinnotteilla. Ja mikä sitten niiden CO2-tase on. E, siis tämä on nyt tällainen noidan kehä. Se ei kestä ikuisesti. Ja sitten komission edustaja DG Ilmastosta. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, uh, Chairman. Um, it's... Kiitos puheenjohtaja. Hienoa kuulla, että maatalousvaliokunta keskustelee ehdotuksesta ja kiitokset esittelijälle hänen tekemästään työstä. Muistuttaisin, että aihe on ollut parlamentin keskustelussa nyt siis jo toista kertaa. Jäsenvaltiot jo täytäntöönpanevat samankaltaisia sääntöjä, mitä tässä asetuksessa on. Kioton pöytäkirjan mukaisen toisen sitoumuskauden mukaisesti. Ei ole mitään velvoitteita viljelijöille tai metsänhoitajille tätä kautta. Se, mitä jäsenvaltiot täytäntöönpanevat, edistyy hyvin ja se on täysin yhteensopivaa kestävän metsänhoidon periaatteiden kanssa – ja se sopii myös yhteen sen kanssa, että maataloussektori voi kukoistaa, eikä se vaaranna elintarviketurvaa. Me kuvailemme nyt sääntöjä kaudelle 2021-30. Ne ovat samankaltaiset kuin tämänhetkiset säännöt. Täytäntöön toimeenpanon kautta jäsenvaltiot saavat kokemusta siitä, miten voidaan parantaa seurantaa ja tilinpitoa eri toimien osalta tällä alalla, mukaan luettuna viljelyalan eh, ja metsityksen osalta. Tästä syystä komissio on ehdottanut, että nämä toimet sisällytettäisiin joustavuusmekanismiin LULUCF ja myös taakanjakotoimiin. Meillä on 2030 ilmastotavoitteet. Ensimmäistä kertaa me tunnustamme sen, että saman kolikon molemmat puolet. Eli toisaalta meillä on maatalouspäästöjä ja maan käytön kautta ja hiilen sitomisen kautta, metsätalouden ja maatalouden kautta maatalous ja viljely voi olla myös osa ratkaisua. Aivan eksplisiittisesti tämä tunnustetaan joustavuuden muodossa. Sitähän tarjotaan tällä ehdotuksella. Joustavuuden määrä määräytyy siltä pohjalta, miten maataloussektori voi hyötyä kustannustehokkaista ilmastonmuutoksen lievennystoimista. Tämä on meidän mielestämme hyvin tärkeää. Ja toinen keskustelun aihe on metsätalouden tilinpito ja metsätalouden taso. Komission ehdotus täysin kunnioittaa jäsenvaltioiden toimivaltuuksia metsäpolitiikassa. Jäsenvaltiot ovat tässä ohjauspukilla silloin, kun määritellään metsämaan vertailutasoa, vertailuarvoja. Ja tämä lähestymistapa on ollut myös jäsenvaltioiden ehdotuksessa mukana silloin, kun on Kioton pöytäkirjan mukaisesti neuvoteltu ilmastosopimuksesta. Miksi näin? Jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet metsissä, minkä ikäistä metsää jäsenvaltiossa on ja niin edelleen. Pitää vain muistaa se, että Kioton pöytäkirja ei enää jatku, vaan kyse on EUn uudelleen tarkastelu prosessista metsämaan vertailutason määrittelemiseksi ja sen takia komissio on tehnyt ehdotuksensa. Totta kai siitä voidaan yksityiskohtaisemmin vielä keskustella. Ehdotus tunnustaa sen, että metsätuotteiden edut täytyy huomioida. Meillä on myös nurmen, pysyvän nurmen tilanne, joka on huomioitava ja komission ehdotus on täysin yhteensopiva tämän toisaalta kestävän metsänhoidon periaatteiden kanssa. Näin biotalous voi kehittyä, kukoistaa ja se on täysin yhteen sopiva myös elintarviketurvan tavoitteiden kanssa. Kiitos puheenjohtaja. Okei. Okay. Madame Kostinger. No niin. Ja sitten vielä Köstinger. Niin, saanko näistä kiittää monista myönteisistä kommenteista ja haluaisin todellakin tukea kaikkea, mitä esitettiin, joka olisi tällaista lisäbyrokratiaa vastaan. Nämä miljoonat eurooppalaiset yksityiset metsänomistajat tekevät hyvin paljon metsien tilan hyväksi, mikä on erittäin myönteistä kehitystä ja se pitäisi myös ottaa huomioon, eikä pitäisi lähteä säätelemään jotakin tavalla, joka viime kädessä ei sitten toimi. Herra Flanagalin lyhyt kommentti. Olen yhtä mieltä hänen arviosta, joka koskee kosteikkoja ja turvetta. Minä pidän sitä hyvin tärkeänä. Kysymyshän ei ole siitä, että jotakin tiettyjä maatalouden mallia puolustettaisiin, jotka lähtevät liikkeelle tällaista maan ristokäytöstä. Minusta on hyvin tärkeää katsoa sitä, mitä tähän asti saavutuksia on saatu aikaan maataloudessa, missä on toimivia maatalouden ympäristöohjelmia, ja nämä pitäisi ottaa huomioon. Kosteikot ja se, mistä herra Flanagan puhui, niitä ei, ne eivät ole LULU-CF-esityksessä mukana. Ne on tietysti sen ulkopuolelle, mikä on hyvin tärkeää, koska kosteikoilla on hyvin suuri ekologinen hyöty. Stuart Agnewlle minulla on hyviä uutisia. Puutalot sellaisena, sellaisena kuin hän ne tuntee, eivät enää ole se, miten me nyt puhumme puusta. Kutsun hänet Itävaltaan. Siellä on syntymässä vuoteen 2018 maailman suurin äh, puutalo, 28 äh, kerrosta äh, korkea, sitten rakennetaan hybridirakennustavalla. Tämä on tulevaisuuden teknologiaa ja silloin ei tarvitse enää huolehtiakaan mistään lahoamisesta tai muusta. Nykyaikainen puurakentaminen mm, pystyy korvaamaan minkä tahansa fossiilisen rakennusaineen, mikä on hyvin tärkeää, koska nimenomaan sosiaalisessa rakentamisessa ja muualla se voidaan voimakkaammin ottaa huomioon. Ja tämä on innovaatio, joka on tulevaisuuteen suuntautuva. Sitten ne kohdat, jotka Mariana Petir otti esille ja muutkin kollegat, tämä referenssijakso 90-2009, sen minä olen poistanut, koska juuri mainitusta syystä minusta on tärkeää, että ei hyväksytä mitään epäoikeudenmukaisuutta. Ja minun etukseni on ollutkin, että ennusteissa ja biotalousstrategiassa ja myöskin biodiversiteettistrategiassa mm, nämä otettaisiin huomioon. Eli siis nämä historialliset ajanjaksot jätettäisiin sinne, missä ne ovat sellaisten, mutta katsotaan sinne enemmänkin tulevaisuuteen. Mitä herra Hoisling sanoi, siitä vain pieni lisäkommentti. Päästökauppa säädellään ets ja siitä on tulossa oma mietintönsä erikseen. Tänne se oikeastaan ei kuulu. Ja metsä, luojan kiitos, on resurssi, joka kasvaa uudestaan ja se on asia, joka kuuluu jäsenvaltioille. Jos katsotaan sitä, miten monia vihreitä ministereitä on, Saksassa, niin voidaan varmaan kysyä sitä, että onko tapahtunut laiminlyöntiä sitten, kun rahoissin käyttää näin kielteisen puheenvuoron. Minusta on hyvin tärkeää, että metsät ja metsäpolitiikka edelleenkin ovat asia, joka pysyvät jäsenvaltioiden toimivallassa. Komission edustaja selkeästi esitti oman kantansa ja ilmastopääosasto haluaa puuttua yhä voimakkaammin asioihin, säädellä asioita. Se haluaa tehdä koko asiasta eurooppalaisen, mutta se ei tule toimimaan vastuun jättäminen tässä jäsenvaltiolle on minusta olennaisen tärkeää, etenkin ne, jotka, itse, ne, jotka harjoittavat maatalou- metsien taloudellista käyttöä, tietävät, mitä pitää tehdä, jotta myöskin tulevaisuudessa tämä resurssi on käytettävissä. Ja tässä me maatalousvaliokuntana tulemme taistelemaan sitä vastaan, että toimitaan siis sillä periaatteella, että yksi koko sopii kaikille tai tapahtuisi jotakin muuta samantyyppistä fantasiaa. Nimittäin puuta kasvaa enemmän tilalle kuin sitä käytetään metsästä, sitä ei tarvitse säädellä. Minusta se olisi valtaisa virhe, jos niin tehtäisiin. Ja meidän täytyy korottaa äänemme tällä välikunnassa metsien puolesta ja myöskin kestävän metsätalouden puolesta. Kiitos. Kiitos. Ymmärrämme, että tämä teidän kutsunne ei koskenut ainoastaan ängiöitä, vaan meitä kaikkia, toivon mukaan. Tarkistusten määrä aika on 27. maaliskuuta kello 13. Ja viimeinen pyyntö, ennen kuin sanomme viimeiset kiitokset, voisitteko te kirjoittaa pienen luettelon meille, jossa olisivat nämä parhaat argumenttinne, kun esittelitte tämän mietinnön. Ja lopuksi vielä kiitokset työstänne, kiitokset keskustelusta. Tässä ei nyt ollut mitään aikarajoja tälle keskustelulle, mikä oli ihan hyvä. Ja nyt me päätämme tämän istunnon kahden minuutin tauko ja sitten jatkamme koordinaattoreiden kokouksella. Kolme minuuttia maks taukoa ja sitten jatkamme koordinaattoreiden kokousta. Kiitos.